jäsenvaltioita, jotka ovat auttaneet meitä erittäin vaikeana hetkenä. Kiitos. And thank you for your words. Kiitän teitä teidän sanoistanne myös, kollegat. 29. lokakuuta pöytäkirjat on saatavilla. Onko teillä huomautettavaa pöytäkirjoista? Olkaa hyvä. Puhemies, SPD-puolueen Euroopan parlamentin jäsenten puheenjohtajana haluaisin meidän ja SD-ryhmän nimissä todeta, ja varmasti puhun tässä koko talon puolesta, että suremme Helmut Schmidtia, entistä Saksan liitotasavallan liittokansleria, joka oli suuri valtiomies, suuri sosiaalidemokraatti ja suuri eurooppalainen pyytäisin mieluusti puhemiehistöä, että voisimme kunnioittaa hänen persoonaansa Strasbourgissa seuraavalla istuntokaudella asianmukaisin menoin. Kiitoksia tuestanne. And thank you for your... Kiitän myös teitä teidän sanoistanne, hyvät kollegat mitä tulee 29. lokakuuta pöytäkirjoihin, sanoisin vielä, että tämä pöytäkirja on nyt hyväksytty, Vera, herra Verhofstadt. Yes, um, uh, Mr. President, I have... Puhemies, jos sallitte, minulla se puheenvuoro. Eilen kuulimme Iso-Britannian pääministerin puheen Chatham Houseissa Lontoossa ja sellaista, että herra Taskelle ja selvää, että ne muutokset, joita herra Kimaron pyytää, ovat merkittäviä. Samaan aikaan meillä on muitakin ongelmia ratkottavana EU-ssa. Ja kuten tiedätte, me pyysimme, että herra Cameron tulisi tänne. Kutsumme hänet selittämään hänen vaatimuksiaan täällä. Tämä on Euroopan demokratian talo, Euroopan parlamentti. Ja pyytäisin teitä puhemies. Mikä on kutsun tilanne? Kutsun, joka on lähetetty herra Cameronille, jotta hän tulisi Euroopan parlamenttiin. Thank you. And indeed we... Kiitoksia. Me tulemme pyytämään puhemieheltä tietoa koskien kysymystänne. Me tiedämme, että kutsu on lähetetty, joten pyydämme vastausta tähän kysymykseen. Kiitoksia, että otitte sen esille sitten puheenvuoro herra de Graafilta. Mevrouw de voorzitter. Puhemies. Tämän kokouksen alussa 11. marraskuuta tänään mer- tällä merkitään ensimmäisen maailmansodan päättymistä hirvittävä tapahtuma historiassamme, missä monissa e-, maissa, jotka nykyään kuuluvat EU-hun, muistetaan tätä. Just one... Suokaa anteeksi, pyydän anteeksi. Tulkkauksen kohdalla on ongelmia. Saksan tulkkausta ei ole, joten pyytäisin kärsivällisyyttä. English, if you want to. Colleagues, Colleagues please. We, we, we'll... Kollegat, nyt ratkaistaan tämä ongelma. Hetkinen. It's okay now. Please... Nyt kaikki sujuu, olkaa hyvä. Voitte jatkaa Arvoisa Voorzitter, het is 11 november en dat betekent het einde van de Eerste Wereldoorlog. Die oorlog die een verschrikkelijke gebeurtenis is in onze geschiedenis en die miljoenen doden heeft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 uskon, että tulemme ilmaisemaan sympatiamme, tulemme välittämään viestinne puhemiestä hänen kabinetillaan. I will now move on to make some announcements. Nyt teen jotakin ilmoituksia teille haluan kiinnittää huomioon seuraavaan seikkaan. Äh, on tämä Lux-elokuvien nä- näyttö on alkanut nimitetyt filmit ovat Mediterranea, Mustang ja Urok, ja voitte seurata näitä elokuvia 20 päivään asti tai voitte pyytää DVD-version esimerkiksi, ja nämä kaikki elokuvat on mm, tekstitetty EUn kielillä. Voitte äänestää 23. marraskuuta saakka. Tänään on erityinen päivä ensimmäistä kertaa yksi elokuvista, joka kilpailevat Lux-elokuva palkinnosta Mediterranea välitetään samanaikaisesti kahdeksassa EU-kaupungissa. Mukana on ohjaaja Jonas Carpignano, joka on täällä Brysselissä mukana. Sitten seuraava ilmoitukseni. I do beg your pardon, madam. Suokaa anteeksi, Rova Kosta. En nähnyt teitä, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Voglio solo ringraziarla. Kiitoksia, puhemies. Haluan kiittää teitä siitä, että muistit muistutitte tästä tärkeästä tapahtumasta ja siitä, että parlamentin jäsenet, erityisesti uudet jäsenet, jotka eivät välttämättä tunne tätä aloitetta, sen, tämä on nyt jo kahdeksas kerta, kun elokuvia valitaan ja palkintoja annetaan. Kyseessä ovat usein hyvin nuoret ohjaajat, ja tämänvuotiset elokuvat ovat äärimmäisen hienoja. Niitä on esitelty jo Karlovivarin festivaalilla ja muuallakin ja Lux Days. Varmasti, tai saattaa olla myös teidän omassa kaupungissanne. Nämä kolme elokuvaa ovat hyvin kypsiä. Niissä käsitellään merkittäviä teemoja. Lux-palkinnon ojentaa myöhemmässä vaiheessa juhlallisessa seremoniassa puhemies Schulz. Pyytäisin teitä todella kiinnittämään huomiota näihin nuoriin elokuvan tekijöihin. Ja kolme finalistia nämä elokuvat todella tekstitetään kaikilla 24 virallisella kielellämme, jotta niitä voidaan katsoa kautta Euroopan. Kiitoksia näistä lisätiedoista. Rova Kosta sitten ilmoitukset, jotka liittyvät Pablo Iglesiasen ja Fernando Maura Barandiaranin eh, eroamisesta. E, heidän paikkansa tuolta olevan vapaana parlamentissa 28. lokakuuta 25. marras.